Shall we start, ladies and gentlemen? Welcome. Aloitetaanko hyvät naiset ja herrat? Tervetuloa hyvät kollegat tänne mielenkiintoiseen kokoukseen. Torstai-iltapäivänä ehkä muilla kollegoilla oli niin paljon työtä, että meidän pitää puhua tällä keskenämme. Mutta mielenkiintoisia aiheita. Ensimmäisenä keskustellaan lausunnosta ja asetetaan määräaika. Tarkistusten jättämiselle aiheena Mustanmeren aluetta koskeva EU-strategia. Edustaja Tikka on valmistelija. Olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, discutăm de... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kyse on toden totta minun erittäin tärkeästä aiheestani. Toimiko tulkkaus muuten? Niin, kyse on siis siitä, että Euroopan unionin pitäisi toimia aktiivisemmin Mustan meren alueella. Sekä kun Bulgaria ja Romania liittyivät unioniin, EU on ollut merkittävä toimija tuolla alueella. Mustameren alueella on geostrategistakin merkittävyyttä energian saannin kannalta. Sen vuoksi, mitä sen vuoksi sen merkitys on kasvanut Kasvian meren alueenkin osalta pitkäaikainen kumppanuussuhde, joka on valinnut EUn ja Venäjän välillä ja Venäjän yhteydet tuohon osaan maailmaan. Ja niin ikään se, että kauppasopimuksia on tehty alueen kanssa ja investointeja tehty alueelle. Tämä kaikki on lisännyt alueen merkitystä. Kauppaan pyritty myöskin vapauttamaan ja liberalisoimaan ja edistämään Mustanmeren alueella. uusia kaasu- ja öljyn toimituskanavia on ilmaantunut. Lisäksi alueella on kaiken tyyppisiä voimalaitoksia. existența unor condiții echitabile pentru energiei. Kaiken kaikkiaan alue pitäisi saada uusia investointeja. Lisäksi pitäisi laatia tai varmistaa tasavertaiset mahdollisuudet kaikille investoijille tuolla alueella. Euroopan unionin energian saantivarmuus perustuu sille, että energian saantimaisuuksia pitää monipuolistaa. Tässä haluaisin painottaa Nabucco-hankkeen merkitystä. Kumppanimme tuon hankkeen täytäntöönpanossa toivottavasti ne ikään auttavat meitä nopeuttamaan hankkeen toteutumista. Siellä on muitakin alue- erittäin tärkeitä hankkeita meneillään tai alueillaan tuolla alueella – BOP-öljyputki esimerkiksi Triesten ja Konstantan kautta on yksi tärkeä hanke. Ja toinen on Agri-hanke. Kyse on kaasun toimittamisesta Georgiasta Mustameren kautta EUn alueelle. Lisäksi tässä yhteydessä kannattaa painottaa, korostaa energiaverkostojen merkitystä alueelliselta kannalta ja toisaalta vastavuoroisesta toiminnasta. Kyse on myöskin Mustanmeren reuna-alueista ja maista, jotka sijaitsevat tuolla alueella. Kyse myöskin niiden energiansaannista. Ja verkostojen tai verkkojen yhteenliittymistä kehittäminen ja alueellinen toiminta verkkojen toimivuuden varmistamiseksi ovat niin ikään tärkeitä hankkeita. Myöskin GEANT-hanke on merkittävä. Kehottaisikin komissiota jatkossakin tukemaan tällaisia tutkimushankkeita Mustalla merellä. CC Grid ja SIIN ovat tällaisia esimerkkejä. Energia-alasta edelleenkin toteaisin, että olisi tarpeellista olisi tarpeellista teostaa jotakin muitakin toimia alun edistämiseksi. Kaasu- ja öljyterminaalit satamassa tarvitsevat investointeja ja muutkin liikennemuodot ja niiden yhteen toimivuus pitäisi paremmin varmistaa niin, että merikuljetukset ja maakuljetukset voitaisiin paremmin yhdistää toisiinsa. Yhdistelmäkuljetukset täytyy varmistaa. Toistaiseksi Mustameri on ollut ainoa meri, jonka suhteen EUlla ei ole vieläkään minkäänlaista vesiliikenneinvestointitoimintaa. Toivottavasti TEN-T-rahoituksesta voitaisiin saada myöskin Mustanmeren alueelle investointeja. Lisäksi viittaisin monenväliseen yhteistyön energia-alalla Mustanmeren alueella. Tätä pitäisi painottaa ja myöskin Euroopan unionin lainsäädännössä, kun on kyse energiasta kyse, kun on kyse energiasta, pitäisi ottaa meri paremmin huomioon. Partea Unioni Europene ja Băncii Europene de Investiții ja Berdla. Laajempaa, tehokkaampaa yhteistyötä pitäisi saada aikaan Välimeren maiden kesken jo sinänsä. Ja myöskin asianomaisia rahoitusvälineitä pitäisi ottaa käyttöön tämän edistämiseksi. Mustameren komissio, joka pyrkii edistämään taloudellista yhteistyötä Mustameren alueella, on merkittävässä roolissa. Se tekee erittäin tärkeää työtä. Minun nähdäkseni on korkea aika, että EU toimii niin ikään aktiivisemmin Mustameren alueella. Siksi me vaadimme komissiota laatimaan Mustameren strategiaa sellaiseen muotoon, joka todellakin tukisi muistaa meillä kaiken tyyppistä yhteistyötä. Tätä varten pitäisi laatia toimintasuunnitelma, tiedottuus, ympäristön suojelu, turvallisuus, matkailu ja kaikki mahdolliset rahoitusvälineet näiden tukemiseksi pitäisi saada käyttöön. Mitä olisin vielä painottaa erästä seikkaa? Romanian kielisessä käännöksessä on sattunut virhe. Englannissa, englannissa tämä termi on flagship project, eli strateginen lippulaivaprojekti. Romanian kielellä tämä on käännetty termillä pilottihanke. Haluaisin nyt tehdä tällaisen virallisen ilmoituksen, että kyse on käynnisvirjasta, koska kyse on todellakin strategisista Mustanmeren hankkeista ja EUn intresseistä Mustanmeren alueella. Siksi on tarpeellista korjata tämä käännösvirhe. Tämä täytyy oikaista. Lopuksi vielä totesin näistä toimintasuunnitelmista, joilla tuetaan eurooppalaista Mustameren strategiaa seuraavaa. Oikeastaan voidaan helpostikin ryhtyä toimeen, koska on olemassa jo kolmen tyyppistä kumppanuustoimintaa hankkeiden edistämiseksi, synergian aikaansaamiseksi. Ympäristön suhteen on jo yhteistyötä olemassa, myöskin liikennealalla siitä vastaavana Kreikka. Ja kolmanneksi energia-alalla on jo olemassa yhteistyötä. Bulgaria on tämän koordinoista vastuussa. Uh, Joten halukkuutta on jo olemassa ja tiettyjä toimintamahdollisuuksia tuolla alueella. Mutta varsinainen strategia koko veren aluetta varten saisi aikaan merkittäviä parannuksia Painottaisin vielä alueen geostrategista merkitystä ja toivon todella, että Euroopan unioni ryhtyy aktiivi- aktiivisemmaksi alueen suhteen ja vastaa näihin minun esittämiini vaatimuksiin. Kiitokset edustaja Tikau tästä esityksestä, alustuksesta ja tiedosta. Myönnän, että meitä ei ole täällä montaa, mutta minä ainakin opin jotain. Oikein sydämestä kiitokset. Kollega Piperen, sinä olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos paljon puheenjohtaja. Van Nistelroin puolesta haluaisin tuoda EPPn kannan julki täällä tänään. Me tuemme kovasti tätä lausuntoa. Siinä annetaan aivan oikeat suuntaviivat sille, miten tämän alueen potentiaalia voidaan kehittää ja käyttää. Miten voidaan huolehtia järkevästä verkostumisesta ja Euroopan energian saannin turvaamiseksi ja tutkimuksen edistämiseksi voimme tehdä yhteistyötä. Tämä strategia on hyvin tärkeä ja lausunto mielestäni on erityisen merkittävä, koska tässä otetaan kantaa alueelliseen strategiaan. Ja ensimmäistä kertaa luen, että joku haluaa optimaalisella tapaa kytkeä nyt olemassa olevat tukimahdollisuudet. Että puhutaan siitä, että miten voidaan käyttää näitä välineitä tehokkaasti, joita meillä nyt on pyytämättä lisää tukea. Tämä on ensimmäinen kerta, kun huomaan tällaisen täällä parlamentissa ja siksi tuen sitä erityisesti. Tonavan strategialle annettava tuki, kun ajatellaan, no miten maantieteellisesti lähellä ollaan, niin varmaan voitaisiin ottaa muutama strateginen seikka tästä huomioon ja siksi esitämme muutaman tarkistuksen. Kiitokset asiantuntija Piperin puheenvuorosta tähän kysymykseen. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ehkä muilta varjoesittelijöitä. Edustajat Valian, Lambert tai Simanski. Valitettavasti kaikki eivät ole tänään paikalla. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, pyytäisin vielä komissiota käyttämään puheenvuoron, jos täällä komissiosta joku on. Olkaa hyvä. en osaa tästä lukea tuota teidän nimeä, anteeksi vain. Thank you very much. I just want... Kiitoksia kovasti ihan. Vain haluaisin kiittää esittelijää tästä alustuksesta, valmistelijaa alustuksesta. Ainakin komission puolella olemme monesta asiasta samaa mieltä, mutta haluaisin tähdentää sitä, me uskomme, että tässä vaiheessa on tärkeämpää saattaa päätökseen, tai oikeastaan vahvistaa paremminkin sanoen, Euroopan unionin ene Mustanmeren aloite, eli Mustanmeren synergia, joka käynnistettiin 2008 Kiovan ministerikokouksessa. Siellä oli ministereitä Euroopan unionista ja alueen maista. Me emme niitä vielä ole niin pitkällä. Meidän mielestämme on siis tärkeää vahvistaa tätä ensimmäistä aloitetta ennen kuin ruvetaan miettimään mitään muuta. On todettu, että on kolmekin kumppanuutta liikenteessä, energiassa mutta oikeastaan vain yksi on käynnistetty tänä vuonna, ympäristö. Muut vielä odottelevat vuoroaan. Ei sitä syystä, että olisimme olleet laiskoja, pois se meistä, ettei olisi mukaan kiinnostusta alueeseen, mutta on nyt kuitenkin tunnustettava ongelmat, joita meillä on. On kyse isoista maista, jotka eivät oikein välttämättä tunne oloaan mukavaksi siinä, että Euroopan unioni jotain rupeaa tekemään alueella ja sanoo, että totta kai olette osa aluetta, ei pelkästään Kreikan vuoksi, vaan koska olemme myös tavallaan rannikkovaltio Bulgarian ja Romanian myötä, kuten on todettu Mustalla merellä. Mutta emme ole ainoita. Emme ole ihan samassa veneessä. jos ajatellaan Itämerta tai Barentsia mainitakseni, nyt vain muutama naapurushanke, ei nyt teknisesti ottaen, mutta noin maantieteellisesti puhuen. Tämä on siis meidän kantamme. Meidän mielestämme meidän täytyy ensin vahvistaa Mustameren synergiaa. Mielestämme se on hyvä aloite. Se kattaa eli välineitä, joita meillä Euroopan unionissa on, sekä alueellisessa yhteistyössä alueella että myös yhteistyössä Euroopan unionin ja itse alueen kanssa. Lisäksi haluaisin vielä todeta, että totta kai ymmärrän varsin hyvin tämän valiokunnan toimivallan, että te haluatte se energiaa korostaa, joka on erityisen tärkeä Euroopan unionille. Mutta alueella ei ole yhteistyötä pelkästään energian tiimoilta, vaikkakin totesin, että se on varsin tärkeä ala. Monella alalla pääsemme eteenpäin, mainitakseni vain yhden räättylittävä yhteistyö. Nyt ensi kertaa, en nyt halua dramatisoida, mutta ensi kertaa kautta historian, niin olemme aloittamassa rajat ylittävän, ylittävää ohjelmaa, jossa on mukana eri kansakuntia. Se on pienempi kuin Itämeren alue, mutta on hyvä pitää mielessä, että se on nyt ensimmäinen. Siinä ei toisteta mitään aikaisempaa. Me olemme luottavaisen mielin, että ihmisiltä ihmisille, kansalaisyhteiskunnalta kansalaisyhteiskunnalle tapahtuvassa yhteistyössä ja ohjelmissa 2007-2013 kaudella päästään eteenpäin ja varmasti sitten varmasti voimme teidät, budjettiviranomaiset ja muutkin, vakuutta siitä, että tämä saadaan lisää rahaa. Ne ovat hyödyllisiä ohjelmia meidän mielestämme, niin että voidaan helpottaa niitä aloja, joilla toivottavasti päästään eteenpäin kohti ratkaisua. Korostan sanaa päästä eteenpäin. kun ajatellaan alueella olevia eri jännitteitä. Hyvä, kiitos. Kollega Tika vielä kerran, olkaa hyvä. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Kiitokset myös komissiolle. siitä, että niin suorasanaisesti taitte esiin komission kannan. Minusta tuntuu, että parlamentti edelleen pitää kiinni siitä, että EU-strategiaa Mustalla merellä tarvitaan. Vähän aikaa sitten luin lehdistöstä, että Venäjä haluaa maakaasukuljetuksia Aasian ja Kiinan suuntaan. Siksi uskoakseni tulisi ajatella Mustameren aluetta, koska se on lähellä Kaspianmerta. Pitäisi ajatella luonnonrikkauksia ja sitä, miten voidaan vahvistaa Euroopan unionin omavaraisuutta energian osalta. Siksi mielestäni ei saisi enää lykätä EU-Mustameren strategian hyväksymistä. Tällä alueella on paljon teollisuustuotantoa. Jokaisella maalla on oma erityispiirteensä, mutta teollista yhteistyötä voitaisiin aloittaa Mustalla merellä. Näin voitaisiin luoda tasavertaista kumppanuutta, mitä yksittäisiin aloihin tulee, haluaisin viitata kohtaan kahdeksan. ITRE-valiokunnan lausunnossa me emme rajoita kommenttiamme energiaan. Olemme ehdottaneet, että tulevan Mustameren strategia saisi tukea toimintaohjelmalta, toimintastrategialta, jossa olisi hankkeita monilla yhteistyön oloilla. Huolehdittaisiin kestävästä kehityksestä, paremmasta verkostumisesta, liikenteestä, energiasta, palvelusta, ympäristön suojelusta ja myöskin kulttuurivaihdosta. Toisin sanoen, meillä on hyvin monipuolinen lähestymistapa. Tietenkin energiasektori on EUlle strategisesti tärkeä ala, mutta Se olisi kuitenkin vain osa Euroopan unionin Mustameren strategiaa. Minun kantani on sellainen, että Euroopan unionin pitäisi pitää tätä aluetta tärkeämpänä. Ja tähän sopisi EUn Mustameren strategia. Strategiassa otettaisiin huomioon kaikki tasa-arvoisina – kumppaneina. Odotan tietenkin vielä kommentteja kollegalta, mutta olen vakuuttunut, kuten olin jo sanonut, että parlamentti todella joutuu tässä ajamaan tätä asiaa, kun ajatellaan taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Siksi parlamentti voi nyt puolustaa näin kantaansa. Oikein sydämelliset kiitokset. Määräaika tarkistusten jättämiselle 12. lokakuuta puolelta päivin voimme siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan, kohta 17. BKT ja muut indikaattorit, edistyksen mittaaminen muuttuvassa maailmassa. Kollega Matias on valmistelija. Hänellä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Obrigada, Sr. Presidente. Um, antes de mais, uh, gostaria de dizer... Kiitoksia, puheenjohtaja. No, näin johdantona toteaisin, että on erittäin hyvää käydä tätä keskustelua. On hyvä, että parlamenttikin ottaa kantaa tähän aiheeseen. Mehän tiedämme, että BKT mittausvälineenä taloudellisesta menestyksestä tai mit- on kovin rajallinen. Se liittyy paljon tuotantoon eikä ota juurikaan esimerkiksi hyvinvointia ja elintasoa huomioon. Se, siksi on hyvä, että parlamentissa tästä aiheesta puhutaan. Yksi tapa järjestää keskustelu tai pohdiskelu tämän tiimoilta on yksilöidä täydentäviä indikaattoreita, joitakin jo onkin olemassa. Keskeisenä tavoitteena on kerätä tyhjentävämmin tietoa niin, että voidaan tehdä poliittisia päätöksiä. Niin itse asiassa BKT on kytketty, kuten sanoin, pitkälti tuotantoon ja talouspolitiikkaan. Kuitenkin siitä puuttuu kokonaan sosiaalinen ulottuvuus, ympäristö, elämänlaatu, myös ajatellaan työllisyyttä, mukaan lukien muitakin asioita, joita voitaisiin täydentää muilla indikaattoreita. Tämä ensinnä. Toiseksi. Ymmärrän, että täydentävät indikaattorit pystyvät paremmin myös heijastelemaan makrotaloutta paremmin kuin mitä nykyään voidaan tehdä. Se tarkoittaa sitä, että siinä otetaan myös muitakin kuin kaupallisia näkökohtia huomioon. Nämä ei-kaupalliset näkökohdat liittyvät myönteisiin ja kielteisiin vaikutuksiin, joita taloudellisella toiminnalla on. Ajatellaanpa esimerkiksi kotitalouksien tuotantoa tai vapaaehtoistyö, ja nykyään niitä ei huomioida millään tavalla. Kolmanneksi. Tämä vaikuttaa myös meihin valiokuntana. Nimittäin, että voidaan saavuttaa energiatehokkuudessa tavoitteet, energiasäästössä myös, tai ilmastonmuutoksen torjunta koska tavoitteensa. Niin jos meillä ei ole käytettävissä PKT täydentäviä indikaattoreita, niin koko energiatehokkuuspolitiikka valuisi hukkaan ja se johtaisi PKT pienenemiseen. Minun laatimani lausunto tässä valiokunnassa, se liittyy mietintöön, jolla on omat rajoitteensa – Siksi tässä piti olla myös hyvin lyhyt sanainen lausunnossakin. Toivottavasti varjoesittelijöiden kanssa, joita on nyt salissa kaksi kappaletta, voidaan tätä muokata. 7. päivä lokakuutahan on määräaika tarkistuksen jättämiselle. Ehkä me voimme vielä keskustella jotain, niin se olisi jo hyvä asia. Ajatuksena on keksiä täydentäviä indikaattoreita PKT rinnalle varsinkin niiltä syy, mitä se kuuluu meidän toimivaltaamme. Otan. Sitten voidaan toimittaa ne komissiolle. Sydämestä kiitokset. Onko puheenvuoropyyntöjä? Kollega Lambert. Uh, I'd like to start. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aluksi todeta, kuinka vähän meitä on tänään paikalla. Oliko se teille vaikka toissapäivänä? Me keskustelimme ympäristötilinpidosta talousvaliokunnassa. Tämähän liittyy myöskin tähän tämänpäiväiseen aiheeseemme. Kysyy kansallisesta tilinpidosta ympäristöalalla. Se oli erittäin mielenkiintoinen tilaisuus. Uskon, että tämän pitäisi nyt pikkuhiljaa herätellä meitä. Tämä saattaa nyt kuulostaa melkoisen tylsältä aiheelta, mutta aihe on tärkeä sikäli, että me tiedämme, että BKT on se, joka on ohjannut politiikkaa Euroopassa vuosikausia. Perusolettamus oli se, että kun PKT kasvoi, niin silloin periaatteessa hyvinvointi kasvoi. Tämä oli peruslähtökohta, joten yleensä tehtiin sen johtopäätös, että mikäli BKTn suhteen tilanne on hyvä, tiesimme, että elinolosuhteet olivat hyvät. Viime vuodet ovat kuitenkin osoittaneet, että ensinnäkin yhteys BKTn, BKTn kasvun ja työpaikan luomisen välillä ei ole enää olemassa elpymistä tapahtuu, mutta ilman, että työpaikkoja syntyy, mikäli elpymistä ylipäänsä syntyy. BKTn kasvu ja eriarvoisuuden vähentäminen eivät enää kuule käsi kädessä, ja BKTn ja kulutuksen välinen yhteys on edelleenkin olemassa. Kaikki nämä kolme ulottuvuutta johtavat meidät erittäin vakavaan tilanteeseen. Tiedämme, että mikäli BKTn sijasta pohditaankin muuta, tämä vie aikaansa, tämä on vaikeaa. Meillä olemme erittäin tiukalti, tämä BKT edelleenkin juurtuu hyvin pitkälti hallintokulttuuriimme ja myöskin kollektiivisen alitajuntaamme. Sen ajattelutavan muuttaminen veisi aikaa. Sen vuoksi meidän täytyy kiinnittää riittävästi huomiota kysymykseen. Nyt palatakseni ympäristövaliokunnan mietintöön. Pidän erittäin hyvinä kom- esittelijän kommentteja tai lausunnonlaatijan kommentteja. Haluaisin jotakin lisätä kuitenkin niihin. Ensinnäkin meidän pitäisi todellakin painottaa sitä tosiasiaa, että tarkoituksena on käyttää tätä poliittisten päätösten taustalla olevana instrumenttina. Me katsomme BKT siksi, että me haluamme, me tarvitsemme jotakin mittatikkuja terveen politiikan teon pohjaksi. Tässä yhdistäisin tämän asian komission eilisen ilmoituksen, joka liittyy taloushallintoon. Tiedämme, että taloushallinnon puolella me tulemme tarkastelemaan vajetta ja velkaa. Ja keskustelussa Olli Renin kanssa maanantaina hän avasi oven sille, ei tämä mikään sitomalausunut vielä, mutta hän pohti muita välineitä, jotka ovat sosiaalisia ja ympäristövälineitä luonteeltaan. Meidän pitäisi linkittää tämän nyt tuohon keskusteluun. Tämän työn pitäisi heijastua Euroopan taloushallintoon, koska siitähän nyt on kyse. Se näin ensimmäisenä kommenttina. Toiseksi me tiedämme, että PKT sillä tavalla, jolla sitä tänä päivänä mitataan, ei ole tyydyttävä väline. Tietysti tästä täytyy pitää kiinni, mutta meidän täytyy pikkasen putsata tätä instrumenttia. Jotkut esimerkiksi öljyvuodot ovat haitallisia. Saattaa, että BKT kasvaa, mutta samalla myöskin syöpätapauksen enemmän, joten täytyy uudelleen pohtia BKT sinänsä välineenä. Uskon, että tärkein panos, jonka voimme tehdä, on varmistaa, nyt tämä, mehän olemme teollisuusvaliokunta, joiden meidän pitäisi olla kiinnostuneita tosiasioista ja luvuista, todennäköisesti ehkä enemmän kuin laajalta poliittisesta ajattelusta. Meidän täytyy painottaa tarvetta kerätä tietoja. Meidän täytyy alkaa kerätä, alkaa kerätä tietoja, jotka auttavat mittaamaan asioita sosiaalisella puolella ja ympäristöpuolella. Meillä on nyt vetoomus komission suuntaan sen varmistamiseksi, että Eurostat ryhtyy keräämään tällaista tietoa. Mistä sitä tietoa pitäisi kerätä ilman, että tehdään lopullinen valinta, mutta voitaisiin jotakin osviittaa muutamasta suuntaviivasta, jotka voitaisiin ottaa pohjaksi sosiaaliset indikaattorit ensinnäkin. gini kerroin esimerkiksi on yksi väline, jolla voidaan mittauksia tehdä, eikä tämä mittaa yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Ihmisen inhimillinen köyhyysindeksi tai YK on käyttämä sosiaalisen terveyden indeksi. Nyt ei tarvitse vielä tehdä lopullista päätöstä, mutta mainitsisin nämä kolme tässä mietinnössäni ja todetakseni, että ehkä tämä suuntaisesti voitaisiin pohtia asioita. Sama ympäristöpuolella. Mittauksia tarvitaan sinnekin. Olemme keskustelleet aamulla jo energiatehokkuudesta. Tiedämme, että resurssien, resurssitehokkuus on tärkeää. Meidän pitäisi saada aikaan mittatikkuja, koska tämä on monimutkaista mittaustoimintaa. Energiatehokkuutta tai resurssien tehokkuutta ei ole helppoa mitata, mutta mikäli haluamme ottaa vakavasti oman roolimme teollisuusvaliokuntaan, meidän täytyy varmistaa, että pyrimme keräämään tietoa myöskin noista kysymyksistä. Muitakin välineitä on mainittu. Nettomukautetut säästöt taikka ekologinen jalanjälki. Tiedämme, että sen määritelmä täytyy vielä parantaa, mutta todennäköisesti nämä kaksi voisivat olla lähtökohta näiden asioiden mit- saavuttamispyrkimyksissä, eikä hieman konkreettisempia ehdotuksia. Ja, ja tämä pitäisi ottaa kaikki huomioon sitten Envin mietinnössä. Envin mietintö ei ole huono, mutta miten tämä nyt sanoisin? Siihen voitaisiin myönteisellä tavalla vaikuttaa, ja meidän avulla me päästäisiin ehkä lähemmäksi villakoiran sydäntä. Komission pitäisi ryhtyä tarkastelemaan lukuja ja mittaamaan asioita. Tätä meidän täytyy peräänkuuluttaa teen tästä kirjallisia tarkistuksia tietysti, koska enhän minä haluta esittelee, että lausunnonlaatio itse joutuu tekemään kaiken työn. Piparas next. Sydämestä kiitokset. Kollega Piiper on puhuja. Mm, kiitos paljon. Kuuntelin oikein tarkkaan molempia puhujia, erityisesti valmistelijaa. Haluaisin molemmille osoittaa kysymyksen. Ketä hyödyttää tämä politiikka, jota te nyt haluatte ajaa. Ennen kaikkea se hyödyttää kansalaisjärjestöjä, jotka erityisesti ovat ekologisia, mahdollisesti uusia eurooppalaisia virastoja, joita olisi perustettava, jos näitä indikaattoreita halutaan käyttää. Varmasti näitä, tätä kautta syntyy suurta byrokratiaa. Näistä eivät hyödy Euroopan köyhimmät alueet. Tämän lähestymistavan kautta jätetään syrjään Euroopan unionin solidarisuusajattelu. Haluan selittää tätä asiaa teille hiukan. Hyväksyn toki argumentit, kun puhutte aluesuunnittelusta kansallisvaltioissa, luonnonsuojelualueiden varaamisesta ja niin edelleen. Myöskin kun puhutte siitä, mitä pitää kehitellä. Todella ympäristötekijät, sosiaaliset tekijät pitää voimakkaammin laskea mukaan. En kuitenkaan hyväksy kannanottoanne, ja tämän keskeistä, jos tulevaisuudessa puhutaan tulevista tukialueista Euroopan unionissa, niin PKT on tunnustettu tapa mitata alueen hyvinvointia, taloudellista hyvinvointia. Ja jos, näitä, jos mittaukset niin osoittavat, niin alue saa EUn tukea. Luen tästä kolmannesta kohdasta teidän lausuntanne, valmistelija. Huomauttaa, että jos unioni saavuttaa energiatehokkuutta, energian säästöä sekä ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevat tavoitteensa, BKTn merkitys vähenee. Onko tämä todella poliittisesti teidän tavoitteenne? Haluatteko todella tuhota tällaisen tasaavan EU-vaikutuksen, että köyhimmät EUn alueet menettävät tässä tukikelpoisuutensa? Tämä on vaarallinen ajatus. Sitä ei selkeästikään voida käyttää siinä, miten jaetaan EU-tukikelpoisiin alueisiin tulevaisuudessa. Jos jokin alue on rikas alue, Ruurin alue esimerkiksi Saksassa. Ruskohiili siellä on aiheuttanut valtavat ympäristötahat. Teidän lähestymistapanne antaisi meille EUn tukirahoja, joita ei tarvita, koska itse voimme puuttua näihin ympäristöhaittoihin. Köyhä alue itäisessä Euroopassa saa tukea, koska se on köyhä ne voi vasta näiden tukien kautta lähteä ympäristönsuojelutoimiin. Juuri tätä varten on EUn 2020-strategia, että voidaan korva merkitä varoja EU 2020-strategiassa köyhille alueille annettavaa tukea juuri ilmastonmuutoskysymyksiin, ympäristökysymyksiin. Mutta toivoisin nyt, että te käännä päälailleen koko aluepolitiikkaa Euroopassa. Älkää tuhotko eurooppalaista solidarisuutta, joka on osoittautunut oikeaksi vuosikymmenten ajan. Kiitos. Kollega Correa de Campos. Obrigado, senhor presidente. Eh, eu queria começar por agradecer a... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset valmistelijalle hänen tekemästään työstä. Olen samaa mieltä siitä, että on kyse hyvin tähdellisestä teemasta. On aivan asian mukaista myös tutustua komission tiedonantoon aiheesta. Kuten todettiin, on tämä ajankohtainen aihe, joka vaikuttaa suoraan myös taloushallintoon. Haluaisin myös kiittää Euroopan unionin komissiota. Se on laatunut asiakirjan, joka pyrkii antamaan osvittaa sille, miten voidaan mitata edistystä muutenkin kuin vain taloutta mittamalla. Tässä on viitata muun muassa 2020 strategiaan, niin tajutaan jo, että me olemme jo innovoivia Euroopassa, kun me pohdiskelemme ja käynnistämme hankkeita maailman muuttamiseksi. Tämäkin kuitenkin edellyttää, että me muutamme indikaattorivalikoimaa. Nykyisiä käytetään, mutta tarvitaan ympäristöön, yhteiskuntaan, ja tietoon liittyviä indikaattoreita reaaliajassa. Eriarvoisuudestakin tarvitaan indikaattoreita. Tarvitaan myös jotenkin kykyä arvioida edistystä. Tämän lisäksi tarvitaan myös kansallisella tasolla tietoja. Siihen täytyy lisätä sosiaaliset indikaattorit. Mutta kun puhumme indikaattoreista, niin emme saa ruveta leikkimään pannolla lippaan kanssa. Jotta indikaattorit ovat hyödyllisiä, on niiden täytettävä tietyt ehdot, aika tiukatkin ehdot. Esimerkiksi niiden on oltava luotettavia, niitä täytyy helposti mitata, niitä täytyy olla kau, niitä täytyy olla myös edullisia sikäli, että tiedon keru ei saa maksaa liikaa. Niitä täytyy nopeasti pystyä keräämään ja niitä täytyy olla myös runsaita. Nimittäin kun me käytämme määrällisiä menetelmiä, niin on hyvä, että meillä on vahvat indikaattorit. Tässä on edettävä kuitenkin varovaisesti. Usein tässä paras on hyvän vihollinen. Siksi tämä minä sanoisin myös Marisalle, valmistelijalle. Samaan suuntaisesti sanoisin kuin edellinenkin kollega. Tässä voidaan, voidaan saattaa vaaran indikaattoreiden laatu, jos niitä alkaa olla pilvin pimein, liikaakin, jotta ne enää voisivat olla riittävän vahvoja ja riittävän valideja. Emme saa liioitella, edetä liian pitkällä. Voi, meidän täytyy vain hyödyllisiin ja tarpeellisiin indikaattoreihin, muun muassa miten ne voivat palvella strategiaa 2020. Meidän pitäisi keskittyä niihin indikaattoreihin, joita meillä ei vielä ole. Esimerkiksi työllisyydestä alkaen. Sen pitäisi olla taloudellisen kehityksen keskiössä myös yksi edellytys kasvulle. Tässä olisivat minun suositukseni joka tapauksessa haluaisin kiittää valmistelijaa, että hänen ansiostaan me olemme pystyneet tätä pohdiskella. Kollega Lamberts nochmal. Kollega Lamberts vielä uudestaan, olkaa hyvä. To respond to our colleague, uh, I... Olisin halunnut vastata kollegalle. Unohdin nimenne. Pahoittelen. Jos lähdetään mittaamaan muita asioita, niin tämä luo uutta byrokratiaa. Minä en katso asiaa noin, en voi hyväksyä tuota argumenttia. Sellainen riski on totta kai olemassa, mutta se pitäisi välttää. Siinä olen kanssanne samaa mieltä ja siksi todella mainitsin Eurostatin yhtenä tilastotietoja keräävänä toimijana. Ja se on osoittautunut tehokkaaksi. Totta kai, jos jotkut maat eivät anna tietoa, tai oikeaa tietoa, niin se hankaloittaa tehtävää. En minä halua luoda uusia virastoja. Käsittääkseni kyseenalaistitte tarpeen mitata muuta seikkoja. Vertaisin autonne. Kun ajatte autonne, niin oletan, että haluatte tietää, kuinka paljon polttoainetta tankissa on edelleen. Jos sitä ei mitata, niin sitä ei tiedä ja silloin on ikävä yllätys edessä. Eli me haluamme tietää, onko niin, että käyttämämme resurssi on kulumassa loppuun. Sama asia. Isälläni ei autoissa on ollut mittauksia siitä, kuinka paljon polttoainetta kului kilometriä kohden. Nyt minä pystyn katsomaan autostani, miten tulisi ajaa, jotta käyttää vähiten polttoainetta. Kyseenalaistatteko tällaisen mittauksen tarpeellisuuden? En minä ehdota nyt sataa indikaattoria, mutta se, että perustetaan koko ajattelu yhteen asiaan, ei ole mielestäni oikein. En ihan ymmärtänyt, miten tällä olisi kielteinen vaikutus solidarisuuteen. Ajattelen aluerahastoja meidän osaltamme – mitenkään tavoitteena ei ole se, että käännetään koko järjestelmä eri suuntaan. Me uskomme edelleen voimakkaasti eurooppalaiseen solidaarisuuteen ja aluerahastot ovat tässä yksi tekijä. Jos ymmärsitte asian näin, niin minä sanoisin, että en ehkä puhunut riittävän selkeästi. Ehkä meidän tulisi keskustella lisää, mutta todellakaan tämä ei ole tarkoituksenamme Haluamme vain muutaman uuden indikaattorin. EU 2020, siellä on köyhyys ja koulutustaso. Sanomme, että olemme yhtä mieltä siitä, että nämä ovat tärkeitä. Resurssien käyttämisestä ehkä tarvitaan jotain myös, koska EU 2020 puhutaan paljon myöskin resurssien käyttämisestä, joten ehkä pitäisi siihenkin asiaan puuttua. Valmistelija, edustaja Mattias, olkaa hyvä. Ja, Antes de mais, eh, gostaria de agradecer os comentários todos. Kiitoksia kovasti. Ensinnäkin kiitokset kollegoille puheenvuoroista. Huomiot oikeastaan jo osoittavat, miten tärkeää on käydä tätä poliittista keskustelua, käydä keskustelua tarpeesta luoda täydentäviä indikaattoreita. Kuten jo totesinkin aluksi, tässä asiakirjassa olen pystynyt rajoittumaan hyvin peruskysymyksen. Ei siinä ole ollut tilaa sen laajempaan konkretiaan tai täydellisempään käsittelyyn sen osalta, mikä rooli näillä täydentävillä indikaattoreilla on. Meillä oli rajat merkkejä varten tässä asiakirjassa, enkä pystynyt kaikkea sanomaan, minkä olisin halunnut sanoa. Se ei kuitenkaan vie pohjaa tämän keskustelun tärkeydeltä. Varmasti kaikki me olemme, olemme samaa mieltä siitä, että BKT-mittatikkuna on riittämätön. Tämä keskustelu oikeastaan on vanhaa perua. Komission esityksessä oli paljon mielenkiintoista. Olen erittäin tyytyväinen komission tiedonantoon. Siinä tehtiin myös merkittäviä ehdotuksia, mutta minä menisin vielä pidemmälle. Niin totesin, että komission esitys on myös yksi aloite muiden aloitteiden rinnalla. Kaikki ne tähtävät siihen, että meillä olisi vaihtoehtoisia täydentäviä indikaattoreita elintason mittaamiseksi, kansalaisuuden mittaamiseksi, yhteiskunnan tilan mittaamiseksi kaiken kaikkiaan. Euroopan unioni ei ole ihan ainoa, joka sitä on yrittänyt. OECD on esimerkiksi myös yrittänyt käsitellä sitä järjestänyt kansainvälisiä kokouksia. Parlamentissakin tätä on pohdiskeltu. Mutta vuosia on kulunut Indikaattoreita on syntynyt niin, että voidaan elinoloja ja yhteiskuntia mitata. Siis paljon on ehditty pohdiskella näitä indikaattoreita niin, että voitaisiin auttaa poliittista päätöksentekoa. Kaikki tämä osoittaa, että se mitä käytetään ei kuitenkaan riitä. Mutta ei kyse ole niinkään siitä, että että olisi puute täydentävistä mittatikuista, vaan tässä on kyse siitä, että me peräkuulutamme indikaattoreita, jotka täydentäisivät tä. Tässä voidaan näin sivuuttaa se kritiikki, joka väittää, että halutaan jonkinlainen byrokraattinen hirviö luoda. Emme halua tässä virkavaltaisuutta sen enempää lisätä tai emme halua BKTn roolia leikata myöskään. Mutta sen sijaan kyllä väitän, että BKT ei ole riittävä nykyisten tarpeiden mittaamiseksi. Meidän täytyy täsmällisemmin mitata sosiaalista taloudellista kehitystä koko Euroopan alueella. Minä ymmärrän, että BKT ehdottomasti edellyttää täydentäviä mittatikkuja, jotta voidaan todellista elämää mitata ihmisten parissa. Toivottavasti voimme nyt aloittaa työn tämän parissa, koska BKT ei riitä, koska sillä on ilmeiset rajansa. Totta kai se edellyttää, että me teemme valintoja. Meidän täytyy poimia tiettyjä ratkaisukeinoja. Ja kuten täällä totesinkin, niin ensimmäinen täydentävä elementti olisi työllisyys. Ympäristöäkään ei voida sivuuttaa, tai sosiaalista ulottuvuutta. Ne ovat keskeisiä kysymyksiä. Mutta ei tästä mitään Pandora-lippaa tarvita avaamaan tai hirviötä luomaan, vaan hyödynnetään jo olemassa olevaa paremmin. Käytetään nykyisiä välineitä. BKT täydentäjäksemme. Näin täydennetty, täydennetty BKT olisi parempi pohja päätöksenteolle, koska se nyt ei ole pätevää. Mutta sen enemmästä tai vähemmästä ei ole kyse, vaan täytyy tehdä valintoja, otetaan se, mikä on tärkeää. Joillakin indikaattoreilla on montakin eri ulottuvuutta ja se vaikeuttaa työtä. Joka tapauksessa meidän täytyy miettiä tärkeysjärjestyksiä, keskittyä olennaiseen, että päästään pidemmälle, kun mittaamme maan rikkautta, myös sosiaalista rikkautta, ympäristörikkautta ja työllisyyttä. Toisin sanoen, tässä keskustelussa emme ole mitenkään nykypolitiikkaa vesittämässä päinvastoin. Haluaisimme päästä siitä vain pidemmälle. Päästään nykyisestä makrotaloudellisesta mittaamisesta pidemmälle, koska tämä nykyinen mittaaminen sivuttaa epäikaupallisen ulottuvuuden. Ja jos me jätämme sen kokonaan sivuun, niin silloin jää sivuun myös aika paljon ja sitten ympäristö- ja sosiaaliset kysymykset jäävät syrjään. Gut, ich bedanke mich, darf noch feststellen, äh, dass keine... Kiitokset vielä. Muita puheenvuoropyyntäjiä ei ole. 7. lokakuuta on määräaika tarkistusten jättämiselle. Voimme siirtää kohtaan 17a. Meillähän oli mm, tarkoitus keskustella ehkä tästä COP16-asiakirjasta. En tiedä, onko keskustelun tarvetta vielä. Otimme sen varmuuden vuoksi esityslistalle vielä. Haluatteko sanoa jotain? Jos kukaan ei halua puhua, niin tämä kirje, jonka valiokunta – työsti yhdessä. Se on annettu Envi-valiokunnalle eteenpäin, kuten sovittiin. No hyvä, kaikki on silloin selvää. Hienoa, jos kukaan ei halua puheenvuoroa käyttää, voimme siirtää eteenpäin. Jos kukaan ei tässä keskeytä minua, niin minä vain jatkan eteenpäin. Esityslistan kohta 18. Tässä esitetään tutkimus, jonka aiheena on hajautettu energiatuotanto. Meillä on muutama vieras. Voitte varmasti tulla tänne, vai kuinka? Ja, okay. also, for Cavallio möchte... Selvä. Edustava Cavallio halusi kuitenkin sanoa COP16 jotakin. Anteeksi. Kyllä minulle pitää selkeästi sanoa. Edustaja Cavallio, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kansan puolen nimissä sanoisin muutaman sanasen vain Kankunista. Ensinnäkin pahoittelemme Envi-valiokunnan aikataulua, koska ITRE nyt ei onnistunut ilmaisemaan omaa kantaansa asiaa. Meidän pitäisi varmistaa, että seuraavalla kerralla, kun tällaista tehdään, meidän pitäisi päästä mukaan yhteistyöhön, koska ilmastonmuutos, tutkimus, energia kulkevat käsi kädessä. Ja meidän pitäisi virallisesti olla mukana ilmastonmuutosneuvotteluissa, aina siinä määrin, mitä Envikin on niissä mukana. Haluaisin pahoitella kovasti sitä, että meitä ei otettu huomioon. Olemme kuitenkin onnistuneet saamaan aikaan tekstin, josta on päätetty kaikkien ryhmien toimesta. Ryhmät ovat päättäneet tukea tekstiä ja allekirjoittaa yhdistämällä kompromissit tekstiin. The groups and is the opinion of EPP that the ITRE contribution to ENVI should... ITREn vaikutuksesta Envin tekstiin pitäisi äänestää yhtenä ryhmänä ja meidän pitää täten saada oma vaikutuksemme näkymiin tästä tekstissä. Kaikki ryhmät ovat päättäneet, että tässä keskitytään energian tutkimukseen, teollisuuteen ja tässä on kolme tärkeää aihetta myöskin. Teollisuuden kilpailukyky esimerkiksi sen osalta pyydämme kansainvälistä sopimusta, joka varmistaa kilpailukyvyn ja tasavertaiset kilpailumahdollisuudet silloin, kun pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä, tutkimus ja tuotekehitys senkin suhteen. Painotamme energian säästämisen merkitystä kansainvälisessä neuvottelussa niin ikään. Katsomme myöskin, että hiilidioksidipäästöjen ja tavoitteiden osalta meilläkin on oma merkittävä mahdollisuutemme vaikuttaa tilanteeseen. Kiitokset myös viittauksesta siihen, että Henvi-valiokunta ei mitenkään kovin reilusti kohdellut meitä. Mutta me emme voi tässä mitään pakottaa. Ainoa mahdollisuus, johon viittasin eilen Nölimietinnön yhteydessä, on ryhmien puheenjohtajien kokous. Tähän mennessä koskaan ei ole toimittu meidän puolestamme, vaan aina muiden. Se on vähän meidänkin vikaamme, miten me pystymme vaikuttamaan omiin ryhmimme. Ja Ylmätinän yhteydessä esimerkiksi hyvänen puheenjohtaja myös ajoi sitä, että se ei tulisi niin esityslistalle. Kaikki ryhmät ajoivat samaa, sama ongelma COP 16 yhteydessä. Kiitos kovasti, koska tämä on todella perusongelma siinä, miten kohtelemme toisiamme. Kiitos näistä viittauksista. Nyt kohtaan 18. Te olette kaikki saaneet asiakirjat. Selvitys on käsillä. Olemme antaneet sen tehtäväksi ja toivotan tervetulleeksi Jean-Christophe Lanoin ja David Ellisin. He tänään vielä lyhyesti esittelevät tämän selvityksen kirjallinen tuotos on teillä käytössänne, mutta olisi mukava, jos ensinnäkin vähän kuuntelisitte ja jos täällä jäljellä olevilla kollegoilla olisi vielä vaikka muutama kysymys. Kiitos, että tulitte ja olkaa hyvä. Start. En tiedä, kuka puhuu ensin. Thank you. Toimiko tämä? Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti kutsusta tulla tänne ja saada tilaisuus kertoa teille tutkimuksen tuloksista. Olen Jean-Christophe Lanois, tässä ovat muut tutkimuksen laatijat. Matias Hartman oli siinä mukana. College of Europe, David Ellison, kollegani oli myös siinä mukana. VTT. Ja Petri Naares kävi läpi koko pakettiin Universidad Pontificia Comillasista Madridista. Tarkoituksena oli selvittää sääntely ja tekninen järjestelmä Euroopassa. Euroopan unionissa mukaan lukee myös esteet. Tämän perusteella me olemme myös tehneet joitakin poliittisia suosituksia Euroopan unionin politiikan tekoa varten, rahoitusta, kehitystä, pk-yritystoimia ja myös kannustinjärjestelmien yhteensovittamista. Selvityksen taustalla on ennen kaikkea ajatus siitä, että Euroopan järjestelmä on myllerryksen kourissa tavassa järjestäytyä. Me olemme siirtymässä fossiili- ja ydinenergiasta, se oli aika hyvin keskittyvä, ja ylhäältä alas hajautettumpaan voimajärjestelmään, enemmän uusiutuvaa. Me jaettua tuotantoa, varastointia ja tarkemmin me puututaan nimenomaan täsmällisempään kysyntään. Näihin palataan myöhemmin tässä esittelyssä. Tähän liittyy monia syitä. Ne on lueteltu myös tässä. Olette varmasti kaikki tietoisia, että olemme hyväksyneet 2020 tavoitteen, eli meidän täytyy hiilidioksidipäästöjä leikata, enemmän uusiutuvia käyttää, lisätä myös energiatehokkuutta 2020 mennessä 20 prosentilla. Meidän täytyy myös enemmän tarjontaa saada. Uusiutuvissa joskus käy niin, että tulee rajoituksia voimajärjestelmiin lähinnä siitä syystä, että se on kovin vaihteleva, voi tulla katkoja. Täytyy siis varmistaa, että näitä ei synny. Yhtä lailla sähkön kysyntä on nousemaan päin ja kolmannessa energiapaketissa on nähty, että ollaan vapauttamassa energiamarkkinoita. No niin, katsotaanpa sitten määritelmiä. Ensinnäkin jaettu tuotanto liittyy pienen mittakaavan tuotantoon, joka liittyy suoraan jakeluverkkoon, siis vähän volttisiin verkkoihin. useimmissa tapauksissa on kyse ensisijaisesti uusiutuvista, mutta ei aina. Ja se on paikallisesti saatavilla. Esimerkiksi vesi, tuuli, lämpövoima, valtameri, myös CHP lähtöiset. Voi olla, että siellä on uusiutuvia, uusiutuvaa biomassaa tai fossiilipolttoaineita, maakaasu. Toinen tärkeä siitä on kysyntään vastaaminen – se liittyy energian käytön hallintaan kuluttajapuolella. Ei ole kyse pelkästään siitä, että säästetään, paremminkin on kyse siitä, että energiataakka on tasaisempia ajallisesti niin, että pesukone ei kello kuudelta täsmälleen huippukulutuksen aikana ole päällä, vaan pari tuntia myöhemmin, kun kysyntä on alhaisempi. Sitten merkittävimmät muutokset. Verkko, senkin on muututtava. Aktiivisempaan ja dynaamisempaan sitä kutsutaan älyverkoksi. Älyverkko käsite ei ole saanut sen tarkempaa määritelmää alan kirjallisuudessa, mutta mukana on ajatus hajottamisesta, uusiutuvat ja järkevä hallinta energiatehokkuus. Sitten varastointi vielä. Se on vaihteleva muuttuja. Sitä täytyy nimittäin varastoida, voidaanko me käyttää silloin, kun tarvitsemme. Eli yhä enemmän meillä on tarvetta varastointiin, että voimme uusiutuvien ailahtelevaisuuden huomioida. Ja mikä tärkeää viimeiseksi vielä, pk merkitys hajautetussa järjestelmässä. Niiden osuus on noin kolmannes Euroopan energiankulutuksesta. pk rooli on siis ratkaisevassa asemassa missä tahansa politiikassa, joka liittyy hajautettuun energiajärjestelmään. Hyvin nopeasti muutama tosiseikka, muutama lukutieto. Vesivoima edustaa suusi, suurinta uusiutuvien energian, energiavoimalähdettä. Tuuli toisena. Eurooppa johtaa tuulivoiman käytössä. USA ja Kiina ovat menossa kuitenkin ohi. Siellä on uutta kapasiteettia tulossa joka vuosi. CHP, silläkin on merkittävä osansa sähkön kulutuksessa. Muut tekniikat, PV, aurinko, valtameri, niiden osuus on hyvin vähäinen toistaiseksi. David Kai esittelee sitten seuraavat kalvot. Yes, I wanted to start out by saying a little bit about... Kiitos. Muutama sana siitä, miksi meidän pitäisi kiinnostua hajautetuista energiajärjestelmistä. Ne voivat olla keskeisiä tulevissa verkostoissa. Tällä hetkellä on ongelmia siinä, miten paljon uudistuvia energiavaroja saadaan käyttöön asti esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoiman osalta, koska nykyenergiaverkoissa syntyy pullon, pullonkauloja siksi, että energian määrä ei ole jatkuvasti sama. Pari ratkaisua, eli se, että tarjonta on silloin, kun kysyntääkin. Toinen on se, että saadaan paremmat yhteen toimivat järjestelmät maiden välillä, jotta energiaa voidaan siirtää paljon suuremmilla alueilla. Siksi sitä voidaan käyttää myös tehokkaammin. Ja jotta näihin asioihin päästäisiin, enemmän tutkimustietoa tarvitaan, erityisesti ratkaisuun, jossa vastataan kysyntään. Myös älyverkkoihin, mutta moniin muihinkin kysymyksiin, jotka liittyvät uusiutuviin energialähteisiin. Mitä hajautettu energiatuotanto vaatii? EUn laajuisesti verkostojen yhteentoimivuutta. Yhteen toimivat järjestelmät siis katso koko mantereen. Ilman täysin integroitua energiaverkkoa on hankalampi hallinnoida tehokkaasti energian käyttöä. Eli integroituneempi järjestelmä olisi tehokkaampi ja siksi olisi helpompaa integroida suurempia määriä uusiutuvaa energiaa verkkoon. Lisäksi verkkoon pitää turvata pääsy. Erityisesti kolmannessa energiapaketissa tähän puututtiin. Yksi keskeinen kysymys on se, miten tuetaan erityisesti uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Palaan siihen. Kolmanneksi johdonmukaisempi ja joustavampi lainsäädäntö. Nykypuitteet eivät ole riittävän joustavat. Voisivat olla joustavammat, jotta voitaisiin tukea parempaa resurssien käyttöä, uutta teknologiaa myös tällä alalla. Ja lopulta avoin ja seurattava EUn laajuinen kannustinjärjestelmä olisi varmasti hyvä ajatus tällä hetkellä suurin osa strategiaa, jolla tuetaan uusiutuvia energialähteitä on jäsenvaltioiden toimintaa, joten ei ole oikeastaan tällaista luotu tällaisen voim- selkeitä puitteita EUn tasolla. Nämä puitteet voisivat olla vahvemmat. Paljon voitaisiin tehdä, jotta kannustimia lisättäisiin Eun tasolla ja lopulta myöskin tutkimusta tulisi tukea paremmissa puitteissa. Siitäkin saattaisi olla hyötyä hajautetuille energiajärjestelmille. Mitä tulee verkostojen integroimiseen? Kysyntään vastaaminen on helpompaa, kun ajatellaan verkoston kokoa niin, että mitä suurempi verkosto, sitä helpompaa niin saadaan luotua tasapaino. Joten eurooppalaisen verkon rakentaminen yksinkertaistaa hajautettua energiaa, tarjontaa. Näin voidaan paremmin tasapainottaa kysyntää ja tarjontaa. Mutta edistys erityisesti siirtoverkkojen yhteen toimivuuden on ollut perinteisesti hyvin hidasta – vaikka edistystä tapahtuukin, niin siihen tarvitaan paljon julkista tukea. Kaikki jäsenvaltiot eivät ole tähän valmiita, kun on kyse niukoista resursseista. Tarkkaa valvontaa seurantaa tarvitaan, koska vaikka monista tavoitteista on puhuttu näiden toimivien verkkojen osalta, niin melko usein paljon vähemmän saadaan aikaiseksi kuin mistä puhutaan. Vaikka voitaisiin tarkemmalla valvonnalla seurannalla saada aikaan parempia tuloksia. Jos ei saada eurooppalaista verkkoa toimimaan, ei voida käyttää niin tehokkaasti uusiutuvia energialähteitä. Älyverkko on myös tärkeää, että tiedetään, miten paljon energiaa siellä liittyy milläkin hetkellä. Toinen seikka. E EUn laajuinen pääsy verkkoihin. Kolmas energiapaketti puuttui tähän, mutta jäsenvaltioilla on mahdollisuus noudattaa omaa politiikkaa verkon pääsyssä. Ja tässä voi olla hyvin suuria vaihteluita siinä, miten hallinnoidaan verkkoon pääsyä eri maissa. Kysymys kai kuuluu, kuka maksaa siitä, että uusiutuvia energialähteitä saadaan sinne verkkoon? Onko kyse siitä ihmisestä, joka tuottaa energiaa, tuuli- tai aurinkovoimaa vai verkon omavan yrityksen? Tulisiko sen maksaa? Tässä on paljon eri kantoja jäsenvaltioiden kesken. Jos haluaa todella kannustaa uusiutuvien energian käyttöön, ja varmasti olisi hyvä silloin vaatia, että nämä verkkoyhtiöt maksavat. Lopultahan kustannusten noustessa voidaan lisätä tämä hinta energian hintaan. Tämä on siis mahdollista. Eli jos todella halutaan kannustaa uusiutuvien energioiden käyttöön, niin yksi tapa ajaa sitä olisi että helpotetaan verkkoon pääsyä ja luodaan tässä lisäkustannuksia lähinnä näille verkkoyhtiöille. Tätä työtä pitäisi myös valvoa tarkkaan, miten paljon vaihtelua on, syntyykö esteitä, eikö uusiutuvaa energiaa päästä helposti käyttämään ja onko syynä se strategia, jonka jäsenvaltio valitsee. Lopulta ehkä halutaan vahvistaa määräyksiä, jotka liittyvät verkkoon pääsyn vahvistaa niitä EU-tasolla lähinnä, eikä niinkään puhua jäsenvaltioiden tasosta. Erityisesti jos ongelmia syntyy niiden strategioiden pohjalta, joita yksittäiset jäsenvaltiot valitsevat. tämä voidaan palata myöhemmin. Johdonmukaisemmat, joustavammat lainsäädäntöpuitteet olisivat varmasti hyödyksi joitain mahdollisia ongelmia syntyy siinä, miten yhteensopivia ovat esimerkiksi rakennuksiin liittyvät energiasäännöt ja sähköelämän yhteistuotannon säännöt. Ongelmia saattaa syntyä siinä, kuinka paljon sähköä tai lämpöä voidaan luoda tietyissä aloissa. ja voidaanko kaikkia tätä käyttää. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä sanotaan, että eristyksen pitää olla todella tehokasta. Jos vähennetään lämmön tarvetta näin, niin ongelmana saattaa olla se, että miten käytetään tällaisen yhteistuotannon lämpöpuoli. Eli tällaista pitäisi ehkä pohtia sääntelypuitteissa, koska ei ole oikein puututtu näihin ongelmiin tähän mennessä. Ehkä tärkeämpää vielä on huomata, että mitään joustavuutta ei oikeastaan ole päästökauppajärjestelmässä EU:ssa. Ja ajatellaan vaikka rakennuksia, jotka ovat päästökaupan ulkopuolella. Tämä johtaa siihen, että oikeastaan mikään ei kannusta energiatehokkuuteen näissä rakennuksissa. Mitään sitovia tavoitteita ei ole energiatehokkuuden osalta. Paitsi tuo 9 prosentin tavoite. Energiatehokkuusaloitteet eivät ole tiukasti kiinnitettyjä muihin mekanismin päästökauppa tai ilmasto- ja energiapakettiin. Kannustimia saattaa ehkä olla energiatehokkuuden puolesta, jos energiatehokkuus rakennusalalla voisi jotenkin luo, johtaa luottoon, joita voitaisiin sitten myydä päästökauppamarkkinoilla. Miksei näitä markkinoita voitaisiin laajentaa suuremmallekin sektorille, ja vaikka koko EU-ssa. Hmm, tällainen joustavuuskysymys olisi harkinnan arvoinen. Ilman tällaista joustavuutta ei ole selvää, että invest raportointia tehdään kustannustehokkaimmille aloille. Joten lisää joustavuus pidemmällä aikavälillä voisi parantaa kiinnostusta, lisätä energiatehokkuutta ja tätä kautta vähentää päästöjä. Mitä tulee jäsenvaltioiden välineisiin tukea uusiutuvia energialähteitä, niin nyt on kaksi perusjärjestelmää. Feed-in tariff, jossa energian tuottajalle maksetaan tietty summa siitä energiasta, jonka hän tuottaa, ja sitten tällainen sertifikaattijärjestelmä – joka vaatii energiayrityksiltä sitä, että tietty osa myydystä energiasta tulee uusiutuvista lähteistä. Ja näin voidaan kilpailuttaa eri yrityksiä, jotka haluavat oikeuksia tuottaa uusiutuvaa energiaa. Ongelmat tässä velvoittavassa strategiassa kaiken kaikkiaan on se, että se ei tunnu toimivan yhtä tehokkaasti – kuin niin kutsuttu FIT-järjestelmä. Ehkä siksi, että se ei ole ollut ihan yhtä kauan käytössä joissain maissa. Mutta aikaero tässä on sinänsä melko pieni. Vaikutus on sellainen, että no yksi ongelma tähän velvoittavan järjestelmään yhtä ongelma on se, että se on melko kallis. Energia, näin tuotettu energia tuntuisi olevan kalliimpaa se suosii suurempia tuottajia eikä niinkään pienempiä, koska heidän on helpompi olla kilpailemassa ja tarjoamassa näissä tarjouskilpailuissa, joten siinä on enemmän epävarmuutta, kun ajatellaan energian hinnan vaihteluita, heilahteluita. Hyvin vaikea on pitkällä aikavälillä arvioida, mikä hyöty on, joten – mitään kunnon kannustimia ei ole oikeastaan lähteä tähän järjestelmään. Ja kaiken kaikkiaan melko vähän menestystä tässä yhdistynyt kuningaskunta useimman tämän esimerkkinä maasta, jossa ei ole paljon uusiutuvaa lähdetty käyttämään. En oikein tiedä, mihin tämä kuva kuuluisi, mutta nopeasti osoitan, että eri järjestelmät ovat käytössä eri maissa – niin kutsuttu FIT-järjestelmä on sininen, tämä velvoittava järjestelmä punaisella. Ja joissain maissa on kahdenlaisia järjestelmiä, kuten yhdistyneessä kuningaskunnassa on nämä molemmat järjestelmät käytössä. Tämä on mielenkiintoinen uutuus, miksi yhtäkkiä otettiin tämä toinenkin järjestelmä käyttöön velvoittavan järjestelmän lisäksi. Nämä niin kutsutut FIT-järjestelmät ovat toimineet tehokkaammin yleensä, eli jos katsotte tätä kuvaa, niin suurin osa maista ovat sinisiä, joten niissä on tämän tyyppinen järjestelmä. Nyt Suomikin voidaan lisätä sinne, kun sinnekin on juuri otettu tämä järjestelmä. Se koskee lähinnä, Suomessa lähinnä tuulivoimaa. Maat, joissa on enemmän kokemusta ovat saaneet mahdollisuuden tukea tätä alaa. Saksan tarina on varmasti melko hyvin tunnettu. Siellä uusiutuvia energiavaroja on käytetty paljon pitkälti tämän käyttöön otetun järjestelmän takia. Mutta myös uudemmat ohjelmat ovat olleet menestyksekkäitä uusiutuvien energioiden osalta. Espanja on hyvä esimerkki. Järjestelmän etu on se, että nopeasti otetaan uusiutuvien energioiden teknologiaa käyttöön. Ja tämä on suosittua suurten ja pienten investoijien osalta. Eli jos haluaa oman talon aurinkopaneelit katolle, niin sitten voidaan myydä tätä energiaa. Tämä ei siinä velvoittaessa järjestelmässä, RO-järjestelmässä niin hyvin toimi. Eli jos halutaan suosia pieniä investoijia, niin tämä järjestelmä on parempi, koska näin tuetaan sekä pieniä että suuria sijoittajia. Yleisesti tässä on enemmän varmuutta ja vähemmän kustannuksia. Varmuutta on enemmän, koska yleensä no järjestelmät vaihtelevat pitkälti jäsenvaltiosta toisen. Selvityksessä on enemmän yksityiskohtia, mutta hyvin tavallista tai yhä tavallisempaa on se, että sopimuksia solmitaan niin, että hinnat taataan pitkäksi aikaa jopa 80 vuodeksi, joten jos joku suunnittelee investoivansa uuden energian teknologian, niin tietää tulevan 20 vuoden ajan nattivan kiinteästä hinnasta. Kaiken kaikkiaan kustannukset ovat olleet alhaisempia koko tähän kilpailuttamiseen ei liity kustannuksia, ei tarvitse sitä annemuksia, vaan investoidaan ja sitten saa maksun tästä energiasta ja näin vähennetään kustannuksia. Olisi ehkä hyvä ajatus saada seurattava EU-laajuinen tukijärjestelmä. And I think it might be wise idea to have an e Saattaisi olla viisasta luoda EU-laajuinen strategia, etenkin kun tukiohjelmat ja pyrkimykset ja saavutukset ovat suhteellisen epätasaisesti jakautuneet eri maiden kesken. Joissakin on hyvin paljon kokemusta, joissakin vähemmän on onnistuttu näissä, joten EUn kattava FIT-strategia kannustinjärjestelmä voisi olla hyvä ajatus. Saattaisi olla myöskin hyvä ajatus ottaa mukaan energian varastointitukia tässä mukaan, koska nämä edellyttävät enemmän investointeja ja kehittämistä, mutta myöskin kannustimia ylipäänsä käyttää niitä ja rakentaa niitä. Näitäkin, näitä varastointijärjestelmiäkin voitaisiin suojata tai tukea. Nyt tietään hiiliveron väliin, mutta totesin vain, että hiilivero saattaisi vaikuttaa luonnonkaasun, maakaasun käyttöön käyttöön, eikä olemassa oleviin poliittisiin rakenteisiin. Hyppään myöskin tämän yli. Totesin myöskin, että mikäli pystyttäisiin parantamaan tutkimukseen tai tukitoimintaa, voisi olla yksi ajatus. Esimerkiksi set suunnitelma on tästä hyvä esimerkki. Painottaisin tässä erityisestikin hiilen varastointia ja talteenottoa. Hyvin paljon rahaa on kohdennettu tähän tekniikkaan, mutta hyvin vähän on näyttöä vielä siitä, että nämä tulevat toimimaan käytännössä, varsinkaan suuressa mittakaavassa, niin kuin niiden edellytetään toimivan, niitä voidaan varastoida hyvin suuri määrä hiiltä. Mikä ne voidaan tehdä, tämä on menestyksekästä politiikkaa, mutta tämä saattaa koitua kyllä hyvin, hyvin kalliiksi. Joten miksi ei käytettäisi sitten paljon rahaa joihinkin muihin hankkeisiin, jotka, joiden taustalla on arvonsa osoittanutta tekniikkaa ja jolla olisi vaikutuksia nyt heti esimerkiksi Esimerkiksi tulivoima toimii tänään jo nyt. Siitä on näyttöä. saattaa tätä hiilen talteenottoa ja se toimii vasta 10-20 vuoden kuluttua. Ehkä ei kannata aina seurata rahan perässä. EUn rahoitus ja yksilön rahoitustutkimuksen ja puolella on kuvattu tässä kaavakuvassa vaikuttaa siltä niin kuin EUn tukipolitiikka olisi seurannut enemmän tässä rahaa kuin yrityspuolen investoinnin, mutta tämä pitäisi oikeastaan kääntää päälaelleen. Pitäisikö ehkä pikemminkin tarkastella sellaista teknologiaa, joka tuo enemmän lupauksia, mutta vähemmän tällaista yrityspuolen rahoitusta edellytetään. Yhteisrahoitus ja EU-tuki saattaisi johtaa tähän osin, koska kun usein usein kun tarvitaan yksityis- yhteisrahoitusta, yhteisrahoituksen kumppana on yksityinen sektori. Mutta tämä ei välttämättä ole aina se tapa, jolla halutaan toimia. Kun tarkastellaan, mitä teknologian aloita pitäisi tukea, älyverkkojen ja älymittareiden ja jopa mahdollisesti uusiutuvien teknologioiden, uusiutuvien teknologioiden tukeminen voisi tässä tulla kyseeseen. Äh, two minutes? Yeah. yeah. Saisinko vielä puhua kaksi minuuttia? Tämä on oikeastaan viimeinen seikka, jonka haluaisin jakaa teidän kanssanne. Tämä liittyy pk-yrityksiin. Uh, uh Teorassa voisi hyvinkin kuvitella, että hajotettu tuotanto, hajotettu jakelu saattaisi olla hyvinkin pk-yritysystävällistä, koska tämä alentaa energiakustannuksia ja tekee niistä vähemmän riippuvaisia hintavaihteluista. Tämä saattaa mahdollista myöskin lisätulot pk-yrityksille, mikäli tuottaa aurinkoenergiaa. Sitä voi myydä sitten verkkoon, ainakin teoriassa. Käytännössä olemassa koko joukko ongelmia. Ensinnäkin hajautettu energia edellyttää suuria pääomakustannuksia ja pk-yrityksillä ei pääomaa ole paljoakaan tuottoa tulevasta pitkän ajan päästä. PK-yrityksillä on suhteellisen lyhyt aikahorisontti, aikaisperspektiivi yleensä. Ja PK-yritykset eivät ole myöskään tietoisia sitä potentiaalista, jota niillä on energiansäästön saralla tai uusiutuvan energian myymisen osalta verkkoon. Vaikka ne, niillä olisikin tietoisuutta, usein on tietopuolella aukkoja. Ainoastaan suuret pk-yritykset omaavat riittävästi resursseja, nimittäin esimerkiksi energia-asioista vastaava johtaja. Suosittelimme sitä, että koulutusta, tietojen vaihtoa, tietojen välitystä pk-yritykset pitäisi tehostaa, että tällainen Energy Toolkit voisi mahdollistaa myöskin benchmarking-toiminnan, eli valiovertailun. Ja lisäksi pitäisi estää tai poistaa esteitä ESCO-tyyppisten energialan yritysten tieltä, jotta voitaisiin tätäkin kautta tukea uusiutuvaa energiaa. Tässä on joitakin avainsuosituksiamme ja johtopäätöksiämme mietinnöstämme tai kertomuksestamme. Ensinnäkin me suosittelemme, että siirtoverkkojen yhteensopivuutta pitäisi parantaa. Kolmas energiapaketti on selvästi askel oikeaan suuntaan. Sen täytäntöönpanoa pitää läheisesti kuitenkin valvoa ja varmistaa täytäntöönpanoa asianmukaisella tavalla. Katsoimme, että EU-lainsäädäntö kehys on erittäin ystävällinen tai suopea suuren mittaluokan uusiutuva energiaa silmällä pitäen, mutta pienimuotoisen toimien suhteen ei niinkään, joten tätä, tässä suhteessa sitä voitaisiin parantaa. Vaikka tiedämme, että verotuskysymykset saattavat olla hieman herkkä kysymys eu tasolla, suosittelemme eu lai, lai, EU-laajuista hiiliveroa. Lisäksi haluaisimme mukauttaa tutkimuksen tukiverkostoa niin, että voitaisiin enemmän sielläkin tukea uusiutuvaa energiaa sen tuotantoa. Lisäksi pk-yritysten tieltä pitäisi poistaa esteitä, koska niiden potentiaali on aivan käsittämättömän valtava. Kiitos paljon. Oikein sydämelliset kiitokset tästä esityksestä huomaan, että edustaja Klante haluaa ensimmäisen puheenvuoron, muita täällä ei paljon olekaan. Onkaan se samalla viimeinen? No ei viimeinen sana varmaankaan, puheenjohtaja. Kiitos tästä esittelystä. Pari kysymystä. Ei niinkään tämän esityksen yhteydessä, vaan yleisesti kun puhutaan tulevaisuuden verkoista. Me olemme keskustelleet monta kertaa energiaa, paketista, kolmannesta paketista energian sisämarkkinoista EU-ssa. Mutta puhumme siitä, että tarvitsemme suuria yhteyksiä etelän ja pohjoisen välillä tulevaisuudessa. Kun tuuli puhaltaa pohjoisessa, se ei ehkä puhalla niin paljon etelässä, tai mitä kun etelässä on paljon aurinkoa, pohjoisessa ei niinkään tuulta. No nämä suuret verkostot, kuka niitä rahoittaa ja miten – omassa kotimaassani Saksan liitto tasavallassa puhutaan korvauksesta, tästä syötökorvauksesta, mutta nyt kuitenkin on muutama ongelma, kun sanotaan, puhutaan esimerkiksi 20 vuoden takuusta. Ja jos tähän otetaan vielä eurooppalainen verkosto, niin, niin se on hankalaa. Jos hajautetaan, muutama vuosi sitten joku sanoi, että edustaja Glante Ajatelkaa nyt, että energiaverkko tuotanto näyttää tulevaisuudessa siltä, eh, vähän internetiltä, eli joka puolella tuotetaan vähän. Ja minä haluaisin kysyä, miten tätä ohjataan, miten voidaan hajauttaa ilman, että verkon vakaus kärsii. Jonkinlainen rajakai siinä on, koska tietovirrat, jotka näin syntyvät ja joita pitää jotenkin turvata – energiansaannin turvaaminen tarkoittaa ei ainoastaan tuontiturvaa, vaan sitä, että voidaan käyttää tehokkaasti verkkoja. Koko tämä hajauttamiskysymys tulee tässä esiin. Minä kysyisin siis, että kun puhutaan aurinkovoimasta, muista uusiutuvista energialähteistä ja siitä, miten eurooppalaisen tuen – pohjalta voidaan sitä saada suureen eurooppalaiseen verkostoon, niin tämä on mielenkiintoista keskustelua energiaa. Miksi? On ajateltava, mitä jätettiin juuri Lissabonin sopimuksen ulkopuolelle. Mielenkiintoista on, kun vähän aikaa sitten kuulin ajatuksia siitä, miten paljon voidaan vähentää energian käyttöä niin, että ajoitetaan – käyttö oikein. Miehet tai naiset kotitalouksissa, jotka päättävät tästä käytöstä. En tiedä, miten pitkälti tässä on todella säästön mahdollisuuksia, kun ajatellaan, että käytetään pesukonetta oikeaan aikaan. Miten paljon älyverkon kautta, älykkäiden mittareiden kautta voidaan vaikuttaa energian käyttöön? Tästähän pitää olla myöskin tietty hinta, energian hinta, miten paljon tuulivoimaa, miten paljon käytetään energiaa ja mihin aikaan vuorokaudesta. Tässä jälleen palaan siihen, miten pitkälti voidaan hajauttaa tätä työtä. Tässä varmasti on vielä keskusteltavaa. Nämä kysymykset annan eteenpäin asiantuntijoille. Pyytäisin, että pyritte vastaamaan näihin kysymyksiin. Oh, excuse me, there was one question more from the... Uh, Ai, anteeksi, vielä kysymys. Kollega Matias, anteeksi. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos näistä alustuksista. Tämä on tärkeä teema meidän valiokunnassamme. Minä kysyisin yhdestä osatekijästä, joka tuli esille alustuksessa, se, että energian siirrossa olisi paremmat yhteydet. Se on hyvin keskeisessä asemassa kolmestakin syystä. Ensinnäkin mehän tiedämme, että yhteyksien puuttuminen on johtanut paljon Eh, eh, hukkaan energian käytössä. Jos vain on mahdollisuuksia kohentaa yhteyksiä, niin olisi hyvä kuulla siitä, mitä voidaan sanoa selvityksen lisäksi. Ja toiseksi, kun me puhumme uusiutuvista energialähteistä, niin siinäkin yhteydet ovat tärkeässä asemassa. Minun maani varmastikin on yksi niin maista, joka on kaikkein kauimpana uusiutuvien energialähteiden tavoitteissa, mutta kun ollaan edes puolissa välissä tavoitteita ja meillä syntyy ehkä ylijäämää, niin mitä sen kanssa sitten tehdään? Se ilo voi olla uusiutuvistakin energialähteistä. Ja kolmanneksi vielä kysymys, joka liittyy siihen, että kun meillä on energiatuotanto, energiatuotanto lähteitä suuressa mittakaavassa Euroopan tasolla, niin meillä on paljon hajautettua tuotantoa, mutta usein unohdetaan mikrotuotanto. En tiedä, oletteko te ottaneet huomioon selvityksessä mikrotuotannon. Sehän on tietenkin myös yksi lähde tärkeäkin tuotantolähde integroidussa verkossa. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Uh, so I will try and answer these questions. Um, I... Minä yritän vastata, en tiedä onnistunko, mutta, mutta kulut ovat tärkein kysymys. Kuka maksaa viulut? kun kaikki maksaa ja jonkun on maksettava viulut ja jonkun on hoidettava se. Kuten jo totesikin, energiajärjestely täytyy investoida, maksoi mitä maksoi tulevaisuudessa. Kun ajatellaan energiakysynnän kasvua, niin ennusteet ovat 2 prosentista vuosittain siitä ylöspäin ja jostain energian tultava Jotenkin sitä tuotettava ja hallinnoitava. Siksi varmastikin ratkaiseva kysymys on, kuka siitä maksaa ja miten vaan, vaan minne panensa rahansa, panee rahansa, koska jonnekin on pantava. Jonkun on tätä hoidettava. Siksi minä kysyisin, niin minulle tämä oikeastaan olekaan kysymys, tämä kysymys. Totta kai se maksaa. Mikä tahansa uusi energia järjestelmä tai mikä tahansa investointi maksaa. Hyöty siitä, että keskitytään hajautettuun tai uusiutuviin on tietenkin suurempi kuin että meillä on nykyinen järjestelmä. Varmastikin ympäristövaatimukset osoittavat suuntaa. Jos kulusta sitten haluaa jotain sanoa, niin en ole vakuuttunut siitä, että mennään hajautettuun tai uusiutuvaan maksaa sen enempää kuin turvautuisi perinteiseen. Jos varsinkin jos ajatellaan ilmastovaikutuksia, niin perinteinen tulee paljon tyyrimmäksi. Selvityksessä on yksityiskohtia myös eri tekniikoiden kustannuksista – tärkein peruste on se, että uusiutuvien hinta on laskemaan päin, kun fossiiliset ovat käymässä kalliimmiksi, kun on niukkuutta, hiilimaksu, ja koska tekniikka muuttuu ja kohenee, niin uusiutuvat käyvät yhä halvemmiksi. Minun on todella vaikea ymmärtää, se siihen suuntaan haluaisi mennä. Kun puhutaan eurooppalaisista verkoista, niin totta kai kytkeminen käy paljon halvemmaksi kuin jos on kytkemättä. Kai kulutkin laskesivat, vaikkakin verkot maksavat ja niitä rakentaminen varmastikin tuottoa enemmänkin plussaa kuin miinusta pitkällä aikavälillä. Kuka sitä sitten hallinnoi? Isoja ongelmia. Totta kai ne on ratkaistava. Mutta onhan meillä nytkin verkkoonhoitajia. Kai joku niitä jatkossakin hoitaa. Siitä ei kysytty solvituksesta, eli siihen ei puhuttu, mutta ihan varmasti joku hoitaa. With regard to so intercommunication. Sitten energiaverkkojen yhteydet, täsmällisimmät esitykset. Ei meillä sen enempää oikeastaan ole kuin mitä on selvityksessä, totta puhuen. Yhteyksien luominen yli rajojen on tärkeää. Emme saa tällaista laajaa verkkoa, joka tehokkaasti toimisi varsinkin suurilla alueilla. En keksi mitään muutakaan keinoa. Totta kai EU voisi auttaa yhteyksien luomista ohjelmilla, joka puh- tyrkkäisi siihen suuntaan, mutta ei se nyt ollut meidän tehtävä määritellä uutta politiikkaa tavoitteen saavuttamiseksi mutta ihan mielenkiintoinen ja tärkeä kysymys. Kysytte siihen liittyen, tai en tiedä oliko siihen liittyen, mitä tekniikkaa valita. En ihan päässyt selville, miksi kysytte. Miksi olitte murhissanne tästä? Haluaisin tietää, mitä haluatte tietää. Totta kai maat voivat valita parhaita käytettävissä olevaa tekniikkaa tai heidän kannalta kohtuullisinta. Sehän vaihtelee paljon maasta toiseen. Mutta on tekniikkaa, jota voidaan käyttää oikeastaan sanoisin kaikissa EU-maissa. Jos puhuu tekniikasta lämmön varastointiin, niin on olemassa ei en tiedä, onko missään sen ihmeempiä näkymiä kuin mitään muuallakaan, mutta uusiutuvia näkymät vaihtelevat maasta toikeen. Voi olla, että on voimavaroja maksaa eri lailla eri maissa, mutta Unkarissa sanotaan, että ei ole rahaa maksaa uusiutuvista entekniikoista. Investointi, investoijia olisi kuitenkin paljon, jotka mieluusti heidän puolestaan investoisivat siihen jos annettaisiin vain hyvät tilaisuudet, kannustimia, paljonkin investoijia. Voimavarat eivät ole esti käsittääkseni maasta maasta, maasta toiseen. Jos se sitten jotenkin liittyy siihen, että meillä olisi Euroopan laajuinen syöttöjärjestelmä, en tiedä. Yleisesti syöttöjärjestelmän etu on Mutta jokainen tekee niin kuin itse haluaa, ei sinne tarvitse suosia yhtä tekniikkaa, jos ei se ole järkevää jossain maassa, siis jäsenvaltiotasolla. Tärkein syy EU-laajuisen syöttöjärjestelmän puolesta on se, että olisi sitten jonkinlainen vähimmäistaso tukea EUlta, vaikka yksittäinen maa ei sitten tukea antaisikaan, niin ainakin sitä olisi niille, jotka haluaa tekniikkaa rakentaa. Edelleen sitä voitaisiin rohkaista EU-mittakaavassa. I, I hope that answers the question. Toivottavasti tämä vastasi kysymykseenne. Kiitos olkaa hyvä. Very, very briefly. Aivan lyhyesti vain kaksi seikkaa. Olisin palata herra Elisonin huomioon, joka liittyy uusiutuvien energialähteiden hintaan. Minua aina hämmästyttää se, että mitä enemmän käyttää uusiutuvia energialähteitä, mitä enemmän tekee investointeja, sitä halvempia ne ovat kuin taas, mitä enemmän käyttää fossiilisia polttoaineita, sitä kalliimpia niistä tulee. Tämäkin on hyvä syy investoida hajautettuun uusiutuvan energian tuotantoon. Toinen huomioni. Tämä liittyy teidän kysymykseenne näistä älyverkoista. EU on alkanut ottaa käyttöön tällaisia älymittareita. Tavoitteena on, että 80 prosenttia kotitalouksista – omaisivat tällaisen älymittarin vuoteen 2020 mennessä. Tämä olisi oikein hyvä askel eteenpäin tällaiseen kysyntävetoiseen järjestelmään, kun pyritään. Täten voidaan optimoida kuluttajan tasolla energian kulutus, energian käyttö, mutta tämä ei ole niinkään hyödyllistä, mikäli samanaikaisesti ei oteta käyttöön sähkön vaihtelevaa hinta järjestelyjä, koska mikäli hinta vaihtelee, silloin voidaan reaaliajassa tiedottaa kuluttajalle tämän älymittarin kautta ja myöskin välittää tietoa verkon suuntaan ja tällä tavalla optimoida energian kulutus. Bedanke mich. Gibt es noch mehr? Kiitokset. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Eikö olevan? Haluaisin toivottaa kollega Matiasille ja Grantille mukavaa kotimatkaa. Kiitos asiantuntijoille ja monille avustajille, jotka vielä ovat täällä. Tämä oli mukava iltapäivä. Hyvää kotimatkaa.